pöytäkirja annetaan. Dehane. Nyt sitten äänestämme. Dehanen Kalfiinin suositus monivuotisesta rahoituskehityksestä. Tähän tarvitaan määräenemmistö hyväksyntämenettelystä. Äänestys on alkanut. Onko, ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki siis jo äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämä kertomus on, tämä mietintö on hyväksytty. Seuraava mietintö Traskovski esittelijänä. Ö, ö, tarkistus numero yksi kaikista nimenhuutoäänestys, eli joka kerta kun tulee tarkistus, sitä äänestetään nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen tarkistus on kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt, hylätty. Toinen, alkuperäinen teksti, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus numero kaksi, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti, kohta kolme. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta neljä. Alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Terveydeksi. Terveydeksi uudelleen. Hyväksytty. No nyt riittää jo. Sitten tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta viisi, alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi, alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Tarkistus 6. Kukaan puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten äänestämme tästä päät... Herra Karas, olkaa hyvä. Ich muss nur mitteilen, dass ich bei keiner Todettava, että en voinut osallistua yhteenkään äänestykseen, koska kone ei toiminut. Eli tänään en ole vielä pystynyt äänestämään lainkaan. Siis no, hyvä tietää. Sitten nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet koko päätöksestä? Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Seuraavaksi Lävian mietintö. Lisätalousarvioesitys numero 7, nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten vielä herra Lävian lisätalousarvioesitys numero 8. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. ja se on hyväksytty. Onnittelen esittelijöitä. Seuraavana herra Blenkovicin la, mietintö R 183, 138 perusteella esittelijälle puheenvuoro. Kratko, budući da je riječ o izvješću Hyvä puhemies varsinaisesti tästä ei keskustella, eli haluaisin kiittää EKPtä luottamuksesta, jonka olen saanut aiheen tiimoilta. Ja toivottavasti tällä tulee olemaan vaikutusta varsinkin Espanjalle. Herr Kollege, kollega, olen iloinen, että kiitätte EPPtä. EPPtä. Äh, tosin tämä olisi pitänyt tulla äh, puhemiehen äh, suusta eikä niinkään yksittäiseltä esittelijältä. Nyt sitten nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelin kollega Plenkovicia. Nyt sitten Rova Paktin yhteinen Erasmus-ohjelma. Ensinnäkin koko teksti blokkina numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki muut ö, tämän seurauksena kaatuvat. Nyt sitten komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koko lainsäädäntöehdotuksesta nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys päättyy. Ja tämä hyväksytään. Onnea. Rouva Pack. Frau Costa. Äh, Costa, Luova Eurooppa-ohjelman perustamisesta. Nyt pyydän koko tekstistä yhtenä ryhmänä äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen ryhmä, kaksi kaatuu. Komission ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koko lainsäädäntöehdotus nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnea esittelijälle, Rova Kostalle. Sitten Takkulan mietintö sitä ennen esittelijä pyytää menettelyyn liittyen puheenvuoro. Herra Takkula, olkaa hyvä. Takkula. Thank you, Chair. In my capacity as rapporteur of the... Niin, puhemies, minä olen ollut esittelijänä tässä kansalaisten Eurooppa-ohjelmassa. Minä haluaisin äh, vahvistaa parlamentin vakau- va- mielipiteen siitä, että tässä puhutaan myös kulttuurista ja historiasta ja artikla y- 1967 perustamissopimuksesta on olennainen. Tässä on kyse tavanomaisesta lainsäädäntömenettelystä, jota olisi pitänyt soveltaa asiaan. Ainoa syy siitä, miksi parlamentti on luopunut kannastaan tähän kaksoislainsäädäntöperustaan, on juuri tämä yhteispäätösmenettely yhdessä komission ehdotuksen kanssa pohjautuen artiklan 352. Me, näin me emme siis halunneet ajautua jumiutumaan ja myöskään viivyttää tämän ohjelman täytäntöönpanoa. Haluaisin kiinnittää parlamentin huomiota siihen, että tällaista tilannetta ei saa sallittaisi uudemman kerran. Ja toivon, että tämä lausunto liitetään kyseiseen päätöslauseamaan. Herra Takula. Kiitos, herra Takula. No nyt sitten tarkistus numero yksi, joka liittyy oikeusperustaan. Kuka on puolesta? Kuka on vastaan? Kuka tyhjää? Eli 2-106 kaatuvat. Nyt sitten nimenhuutoäänestys koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Rova Valean, Rikeen ja Ajala Senderin mietintö. Ensiksi valiokunnan antama kompromissi, joka on 135, tarkistuskoon puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Näin muut tarkistukset kaatuvat. Ja sitten tämä komission muutettu ehdotus, kuka on puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tämä lainsäädäntöehdotus nimenhuuto niin äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Komut Sakosin mietintö. Herra Komut Sakos, teillä puhe, pyysitte puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kaksi ja puoli vuotta on tehty kovasti raskaasti työtä ja nyt äänestämme tästä asiasta ja tällä äänestyksellä me saamme sitten hyvin laadukkaan hyppäyksen eteenpäin liikenteen kannalta Euroopassa. Luomme kilpailua, työllisyyttä, kaikin tavoin ja tähän pääsemme uuden Euroopan laajuisen liikenneverkon kautta. Se palvelee kaikkia Euroopan kansalaisia, myös yhteenkuuluvuutta ja erityisesti minun, tyyppisiä, minun valtioni tyyppisiä maita, joiden, joiden työttömyys on vakavalla tasolla. Minä haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet työhön. Kiitokset herra Kumut Saakos. Nyt äänestämme blokista yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin muut raukeavat. Näin muutetusta komission ehdotuksesta äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nimenhuutoäänestyksessä lainsäädäntöpäätösasema. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavana De Castron mietintö. Ensinnä blokki numero yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen raukeaa. Näin muutettu komission ehdotus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksenä päätöslauselmasta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut De Castrolle. Sitten Scholzin mietintö. sopimus Nimenhuutoinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut, herra Scholz. Krooten mietintö seuraavana. Yksi äänestys. Kuka puoltaa? Käsi ylös. Vasta-äänet. Tyhjät. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Remekin mietintö seuraavana ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma aiheena 1-7 ja 18-24. Tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana numero kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaan tarkistaakin. Tarkistus kahdeksan tarkistetaan koneellisesti, jos haluatte. Äänestys päättyy juuri ja juuri, mutta hyväksytty. 35 ja 31 raukeavat, seuraavana 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 raukeaa, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 minuutin äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme näin muutetusta komission ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Lainsäädäntöpäätös, lausuma tässä sitten. Yksi, yksi tästä äänestys Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nimenhuuto äänestys äh, lainsäädäntöpäätöslauselmasta äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle herra Remekille. Sitten Skinnerin mietintö. Valiokunnan tarkistukset puolesta. Eli vielä uudelleen puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 19 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 91 D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24 ja sitä eteenpäin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3338 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93.96 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 101 tarkistettu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, oikea käteni tuntuu väsyvän ja väsyvän ja minun on aina hankalampi nähdä, mikä äänestyksen lopputulos on. 97 puolesta. Vastaan. No nyt näyttää hyvältä. Tyhjää. Hylätty. 98. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68, 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme muutettusta komission ehdotuksesta nimenhutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslausuma nimen huutoäänestyksenä myöskin. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Kraaman, Raamerin mietintöön. Valiokunnan tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan vielä eli koneellisesti osa 2 tarkistetaan. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyi. Hylätty. 10, a, 10 1 puolesta vastaan. Kysyn uudelleen. Tarkistus 10 10.1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten tarkistus 10 osa 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta. 18 raukeaa, koska 33 hyväksyttiin. 29 siitä nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 30. Nimenhuutoäänestyksenä sekin. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 32 myöskin nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Näin muutettu komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja lainsäädännön päätöslauselman nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Chichesterin mietintö seuraavana valiokunnan tarkistukset puolesta. Kysyn uudelleen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Hylätty. 40 nimenhuutoäänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 41 myöskin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta. 25 raukesi, anteeksi, eli mennään eteenpäin 38 äänestys, äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. Näin muutettu komission ehdotus puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja päätöslauselman nimen hutoäänestyksenä äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Hyväksytty.